Cari colleghi, buongiorno a tutti. Eh, mi scuso. Hyvät kollegat, tervetuloa kaikille. Pyydän anteeksi äh, sitä, että hiukan myöhästyimme tämän äh, kokouksen aloitusajasta. Voin perustella sen. En, eh, se johtui siitä, että minulla oli ihmisoikeuksien Eh, alivaliokunnan puheenjohtajan ja eh, turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnan eh, kans, puheenjohtajan kanssa 27 suurlähettilään kanssa keskustelu ja meillä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja siksi eh, minä hiukan kauemmin jouduin olemaan tuolla kokouksessa enkä ehtinyt tänne ihan kolmeksi. Haluaisin toivottaa kaikkien puolesta tervetulleeksi tohtori Sequin, joka on ensimmäistä kertaa täällä kuulemistilaisuudessa valiokunnassa Haluaisimme onnitella häntä, koska hän on Euroopan unionin erityisedustaja Afganistanissa ja Pakistanissa. Kesäkuussa 2009 jotenkin niinä päivinä, jolloin meidät valittiin omissa maissamme. Hänestä silloin siis tuli myös korkea edustaja, joka on vastuussa Pakistanista. Tämä kaksoistehtävä osoittaa, kuinka monimutkainen tämä tilanne on, kuinka kriittisiä nämä alueet ovat. Olemme iloisia siitä, että tämä yhteistyö valiokuntamme ja korkean edustajan välillä jatkuu. Suuret C edustaja oli tohtori Venterell, ja hän oli viisi kertaa luonamme. Ja tämä yhteistyömme jatkuu ja toivomme, että se on hedelmistä jatkossakin. Kuten kaikki tiedämme, ulkoasian valiokunta on jo pitkän aikaa seurannut Afganistanin kysymyksiä ja kaikkia eh, ongelmia, jotka liittyvät tähän alueeseen, erityisesti tässä vaiheessa, kun on ollut vaalit ja on ongelmia ollut vaalilaskennan kanssa ja tämä vaatii lisäpohdintoja. Toivomme siis, että keskustelu tulee olemaan hedelmällistä. Aiheet ovat mielenkiintoisia ja ongelmallisia. Mitä aiheita nämä sitten ovat? Voisimme kysyä sitä Afganistanin uuden hallituksen tulevaisuuden näkymät. Ja tähän liittyen lisäkysymys, mikä voi olla kansainvälisen yhteisön panos tässä yhteydessä, erityisesti Euroopan unionin panos. Kritiikkiä liittyy myöskin eri toimijoiden yhteistyöhön eri kansainvälisten toimijoiden yhteistyöhön on syntynyt ristiriitoja viime aikoina. Miten käyttäytyä, millaisia suosituksia on, miten asioita voitaisiin selventää. Kollegat varmasti haluavat esittää kysymyksiä ja kommentteja eri asioista, mutta Varmasti he käsittelevät sisäistä turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja vielä tarkemmin näitä lakeja, joita, jotka on hyväksytty, joita hiukan on muutettu, mutta jotka eivät kuitenkaan ole sellaisia kuin me voisimme ne hyväksyä länsimaissa, jotka koskevat naisten oikeuksia Lisäksi saattaa olla mahdollisuus vaalilainsäädännön uudistamiseen ennen vuoden 2010 presidenttivaaleja. Haluaisimme tietää e, hiukan enemmän tästä asiasta. Sitten kriittinen huumekaupan tilanne. Meillä on YK-raportti mm, rikollisuudesta ja huumeista – joka ottaa esille erittäin huolestuttavia asioita. Herra Sekui, sulete Sekui, hänellä on kaksi tehtävää, kaksi maata hoidettavanaan Afganistan ja Pakistan, jotka kummatkin ovat hyvin hankala alue. Mikä on näiden maiden välinen yhteys? on hyvä, jos voidaan eh, käydä yhteistyötä, tehdä yhteistyötä näiden maiden välillä. Ja viimeinen asia, joka voisi olla keskustelun aiheena, on eh, lyhyt esittely, jonka aion tässä tehdä siitä, mit, mitä vaikutuksia Euroopan unionin ja Pakistanin huippukokouksella voisi olla. Tämä järjestettiin viime kesäkuussa Brysselissä. Nämä ovat niitä asioita, joihin haluaisimme keskittää huomiomme, mutta nyt en halua puhua pidempään, vaan haluan antaa puheenvuoron ystävällemme Ettore Sekuille. Kiitoksia puheenjohtaja. Te oikeastaan sanoitte jo kaiken. Minulla on kunnia olla täällä tämän valiokunnan edessä. Tulin eilen Kabulista ja lähden heti tämän tapaamisen jälkeen. Tilanne on varsin monimutkainen tällä hetkellä Afganistanissa. Haluaisin vastata tähän kohteliaisen kutsun, jota arvostan kovasti. Ja toivottavasti tämä ei ole viimeinen vierailu kunnia olla täällä liittyy, hyvä puheenjohtaja, siihen, että eräänä iltana Kabulin ja Jalalabadin välissä erittäin vaarallisella alueella näin teidät puheenjohtaja, kun johditte töitä, jotta rakennettaisiin silta, joka oli romahtanut. Haluaisin puheenjohtaja kiittää teitä, ja, mutta kiittää myös varapuheenjohtaja Proveraa. Hän on se henkilö, jonka takia e, jostain syystä minä tänä päivänä olen Afganistanissa, koska kun hän oli Italian senaatin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja viisi vuotta sitten, hän luotti nuoreen, joka halusi lähteä Afganistaniin, ja hän mahdollisti tämän matkan sinne. Joten herra Provera, pidän teitä tavallaan vastuussa siitä, että olen täällä tänään. Hyvä puheenjohtaja. Kollegat ovat valmistaneet minulle erittäin kaunopuheisen puheen. En minä tule sitä kuitenkaan lukemaan. Olen pahoillani. Miksi? Koska minä haluan antaa teille paljon spontaanimman, suoran, välittömämmän katsauksen tilanteesta – jos olisin lukenut teille tämän puheen, olisin aloittanut sen turvallisuustilanteella. That uh, today we... On tosiasia, että tänä päivänä turvattomuus on lisääntynyt. Indikaattorit menevät siihen suuntaan. Vuodesta 2007 vuoteen 2009 turvattomat alueet ovat lisääntyneet kapinallisuus myöskin jakaantuu maan muihin osiin, joita pidetään turvallisempina. Kaikki tämä tapahtuu sillä välin, kun Afganistanilla on kaksi ongelmaa edessään. Ensimmäinen on afganistanilaisten frustraatio tai afganistanilaisten osan heistä frustraatio liittyen heidän toiveisiinsa ja odotuksiinsa. He miettivät, miten heidän elämänsä on parantunut, muuttunut viimeisimpien vuosien aikana. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Vuoden 2001 jälkeen odotukset, joita ihmiset asettivat elämänsä paranemiselle, olivat voimakkaat. Se, että rakennet, jälleen rakennettaisiin maa 30 vuoden jälkeen, niin sehän ei ole helppoa. Mutta toinen asia, joka liittyy tähän ajanjaksoon, joka on melkeinpä paradoksi, tämä on tietyllä tapaa fysiologinen asia, kyse on väsymyksestä meidän maissamme. Ne tulokset, joita Afganistanissa olemme saavuttaneet, ovatko ne tyydyttäviä Puheenjohtaja, te mainitsitte vaalit. Tämä on kaikkein tärkein asia, keskustelun aihe tällä hetkellä. EUn kanta on ollut hyvin selvä aivan tämän prosessin alusta alkaen. Me tuemme prosessia. Me emme tue tai vastusta ketään ehdokkaista. Vaalit tai prosessi päättyy vihdoin ja viimein. Ja toinen kierros, mikäli tällainen vaaditaan, tapahtuu viimeistään lokakuun aikana, koska kuten tiedämme, lokakuun jälkeen talvella se, että tarvittaisiin tällainen monimutkainen järjestelmä vaaleja varten, ei onnistu. Me emme enää kestä poliittista epävarmuutta tällä hetkellä. On olemassa tiettyä väsymystä jota kansalaiset kokevat, koska prosessi on hyvin pitkä. On myöskin elintärkeää, että viralliset vaalijärjestelyt toimivat. Me tuemme prosessia ja tämä perustuu kahteen instituution riippumattomaan vaalikomissioon, joka on afganistanilainen, ja meidän pitäisi painottaa sitä, että tämä on ensimmäinen, tai nämä ovat ensin, ensimmäiset Afganistanin vaalit 30 vuoden jälkeen. Tässä kyseessä komissiossa ECCssä on kolme jäsentä, jotka YK on nimennyt siis kolme ulkomaista edustajaa, jotka auttavat afganistanilaisia jäseniä. He pitävät huolen äänestysurnista ja toivottavasti he saavat jonkin päätöksen aikaan. Mutta yhtä tärkeää on myöskin päivävaalien jälkeen Afganistan tarvitsee kompetentin, pätevän hallituksen, joka on myöskin uskottava. Nyt on juuri se hetki, että pitää saada aikaan uusi sopimus hallituksen ja kansalaisten välille, joka perustuu siihen poliittiseen manifestiin, jonka voittaja tuo julki tässä tuetaan myöskin kansainvälistä kon- konferenssia, joka on tarkoitus pitää Kabulissa. Hallitus, uusi hallitus, on siinä tilanteessa, että sen on osoitettava kansalaisilleen luotettavuutensa, toimintakykynsä ja sitoumuksensa. Ja meillä on tietysti vaaleihin liittyviä huonoja ja hyviä uutisia. No, huonot uutiset ovat ne, että on olemassa joitakin petossyytteitä. Ja kuten totesin, tämä vaali, valituslautakunta tutkii näitä syytöksiä. On myöskin hyviä uutisia. Ensimmäinen hyvä uutinen oli se, että kyseessä oli hyvin eloisa kampanja. Tässä keskityttiin ohjelmaan, ohjelmiin ja myöskin hyvinkin kiinnostuneita oltiin afganistanilaisten taholta. Kävimme kandidaatit kävivät monia keskusteluja, debatteja radiossa ja TVssä. Ja miljoonat afganistalaiset seurasivat näitä keskusteluja, esittivät kysymyksiä. perustuen näihin kampanjoihin ja ratkaisuja, joita he olisivat tarjota maalle. No, prosessin ulot, ulottuvuus oli melko rohkaiseva, on tosiasia, että verrattuna ensimmäisen presidentinvaaleihin molemmat ehdokkaat, Kadzai ja Abdullah, saivat ääniä myöskin sellaisilla alueilla, missä enemmistö ei ole enää tukipiirissään. Joten se, että pyrittiin mahdollistamaan nämä maali, vaalit, niin se on jo hyvä lopputulos. Jos ajatellaan sellaista maata, jossa monet ihmiset monissa kylissä eivät ole koskaan nähneet kynää tai äänestyslipuketta. Ne olivat hyvin monimutkaisia nämä lipukkeet. Tai missä käytetään esimerkiksi 300 aasia jotta kaikki äänestysmateriaali saataisiin kaukaisimpiin kyliin myöskin toimitettua. Muutama viikko sitten tapasin ryhmän kollegoitani, Amerikan parlamentarkoja, ja eräs heistä kertoi minulle, että jos nyt ajatellaan esimerkiksi sitä, että kun hänet valittiin viimeksi, äänestysprosentti oli alhainen ja väitettiin, että on, oli sadepäivä ja ihmiset eivät halunneet lähteä äänestämään. No jos nyt ajatellaan kaikkia näitä uhkia, joita Talibani kapinalliset aiheuttivat ihmisille, oli ihmisiä esimerkiksi, joiden nenät tai sormet oli leikattu pois. Eli tämä osoittaa sen, että ihmiset halusivat todellakin ryhtyä toimiin. Koko tämä prosessi, niin kuin aluksi sanoin, perustuu yhteen kysymykseen. Mikä on turvallisuustilanne? Meidän pitäisi olla täysin selvillä siitä. Turvallisuus on hyvin monimutkainen konsepti, monitahoinen konsepti. Se on tietysti armeijan asia. Naton doktriinissa meillä on eri vaiheita, joiden kautta rakennetaan ja muodostetaan jotakin uutta, mutta jos nyt sitten ei saada sitä aluetta haltuun, niin ei voida myöskään rakentaa, joten on olemassa tällainen eh, armeijan liittyvä ulottuvuus, joka liittyy turvallisuuteen. No sitten turvallisuuden taloudellinen puoli. Totesimme, että meidän täytyy saada ihmisten ihmiset puolellemme. Se on totta, mutta samanaikaisesti se on väärä asia. Meidän pitäisi saada koko ihminen puolellemme, koska ilman kehitystä, ilman sitä, että tarjoamme jotakin toiveita tulevaisuudelle, emme saa koko ihmistä puolellemme. Mutta meillä on myöskin toinen ulottuvuus. Uskon, että Eurooppa erityisesti tekee siinä paljon. Kyse on institutionaalinen ulottuvuus. Se, mitä Afganistassa joskus tapahtuu, on se, että meillä on valtio, joka tietyllä tasolla, jota tietyllä tasolla pidetään kykenemättömänä tarjoamaan peruspalveluja, sellaisia peruspalveluja, joita jokaisen valtion tulisi tarjota. Turvallista oikeuslaitosta, koulutusta, työpaikkojen luomista, Talebanilla on mahdollisuus vaikuttaa tiettyihin alueisiin, koska ei ole olemassa valtioita, koska valtio ei voi näitä asioita tarjota. Haluan nyt tässä tehdä, antaa teille esimerkin. Jos nyt ajatellaan, että noin 60 prosenttia tapauksista, joiden on tarkoitus, joiden ta- tarkoitus käsitellä tuomioistumassa, kyse on Kyse on siis omaisuudesta. Jos on mahdollisuus käsitellä tätä ongelmaa, esimerkiksi jos minulla on ongelmia äh, naapurini kanssa, niin voin mennä tuomarin puheelle, mutta jos tuomaria ei ole tai hän ei ole pätevä tai jos hän on korruptoitunut, ihmiset eivät voi hoitaa tätä asiaa eteenpäin. Ja Talebanilla on mahdollisuus hoitaa nämä. Ja sama myöskin pätee esimerkiksi työpaikkojen luomisen tai koulutukseen. Monet ihmiset ovat sillä kannalla, että kun esimerkiksi määritellään nyt Talebanin voimavarat, on eri arvioita siitä, monet liittyvät heihin vain siitä syystä, koska ei ole olemassa muita taloudellisia vaihtoehtoja. Tietyillä alueilla tiedämme, että nämä henkilöt saavat esimerkiksi 300 dollaria kuukaudessa tai vähemmän. Ei ole mitään muita taloudellisia vaihtoehtoja. No se, että tähän ongelmaan käydään siksi, mitä tulee tähän institutionaaliseen ulottuvuuteen turvallisuudessa. Näin voimme osoittaa sympatiaa tietyille alueille, eikä me ajattelemme sitä mahdollisuutta tarjota kansalaisille Yhteiskuntaliittova akatemia, koska siellä tarvitaan enemmän hallinnollista voimaa, varsinkin paikallistasolla. Käytin aikaisemmin slogania, nyt haluaisin toistaa vielä. Afganihallitus. Afganihallituksen pitäisi toimia itsenäisesti ja tämän pitäisi tapahtua Kabulista myöskin muille alueille päin. Eurooppa tekee tässä hyvin paljon ja haluaisin viitata EUPOLiin, se on kaikkein näkyvin toimi ja vai, alkuvaikeuksien jälkeen se on nyt vakauttanut toimensa. Eupol tarjoaa koko joukon asioita ensinnäkin uudistukset, jotka auttavat sisäministeriötä, poliisivoimia. Poliisi on avain toimia institutionaalisessa ulottuvuudessa. Ja se tekee yhteistyötä yhdysvaltalaisten mission kanssa CSTC Alpha, joka on vastuussa tästä poliisireformista. Ja varsinkin niillä osa-alueilla, joissa EUPOL toimii, poliisijärjestöjen perustaminen on erittäin tärkeää, varsinkin kun ajatellaan maan korkeaa rikollisuus, rikollisuustasoa. Aivan muutamin kuuka- muutama kuukausi sitten näin ei vielä ollut, ja tämä on kuitenkin avainkysymys näissä poliisin avustustoimissa. Ja myöskin täytyy vahvistaa poliisin ja oikeuslaitoksen välistä toimintaa. No haluaisin nyt tässä vedota teihin. EUPOL. EUPOLissa on liian vähän henkilökuntaa edelleen. Meillä on noin 270 kansainvälistä poliisiviranomaista. Loppujen lopuksi kyse on YK on jäsenvaltioiden halukkuudesta lähettää sinne poliiseja, joten minä vetoaisin siihen, että me toimisimme tämän mission vahvistamisessa, joka on tärkeä asia vakauden saavuttamisessa. Haluaisin painottaa vielä toista asiaa, jota pidän aivan avainkysymyksenä. Kyse on meidän läsnäolon alueellisesta ulottuvuudesta. Pitkään ajateltiin, että Afganistan on tällainen yksittäinen asia, eikä se ole. Meidän täytyy pohtia tällaista alueellista skenaariota, ei ainoastaan siltä pohjalta, että kun ajatellaan Afganistanin ja Pakistanin välisiä suhteita tai muiden maiden välisiä suhteita, vaan tässä pitää ajatella laajempaa aluetta. Ja se, että voitaisiin vaikuttaa vakauteen joko myönteisellä tai kielteisellä tavalla – Tähän pitäisi puuttua. Ja uskon vakaasti, että on kaikkien intressien mukaista, että Afganistan on vakaa valtio, ystävällinen kaikille maa, joka alkaa viedä turvallisuutta, eikä vain tuoda sitä maahan. Puheenjohtaja, asia, jota ette maininnut ja mikä on erittäin tärkeä kyseessä on sovinto Talebanin kanssa. Haluaisin nyt kertoa oman näkemykseni siitä. Haluaisin sanoa tässä aivan aluksi, että en pidä tästä sovittelu-sovintoasiasta. Mielestäni pitäisi käyttää toista sanaa, joka on inkluusio, mukaanotto. Tämä tarkoittaa jotakin erittäin konkreettista, joten kysymys kuuluukin, pitäisikö meidän puhua niiden kanssa, jotka ovat talibaneja tai kapinallisia? Minun vastaukseni on kyllä, edellyttäen, että tässä on tiettyjä rajoja, joita ei saa ylittää. Ensimmäinen ero on sovinnon ja integraation välillä. Integraatio koskettaa niitä, jotka ovat taistelujen kohteena, jotka ovat niin sanotun Talibanin miesvoimaa, joilla ei ole mitään tällaista ideologista motivaatiota, vaan jonkinnäköinen toinen motivaatio. Jos nyt ajatellaan Talebanin maailmankaikkeutta, heillä on erilaisia motivaatioita. Se on hyvin pirstaloitunut galaksi. Ja painotan nyt vielä toista asiaa, pirstaloitunut, koska se on toinen asia, jotta voidaan ymmärtää Afganistanin tilannetta. On sellaisia, jotka, joita, joihin Al-Qaida on vaikuttanut. On sellaisia, jotka ovat taipuvaisempia tai joihin hallitus on vaikuttanut, koska he ovat sitä mieltä, että heidän ryhmittymänsä on uhrattu toisille ryhmille. On sellaisia, jotka ovat Talebanin miesvoimaa, rikollisryhmiä, jotka taistelevat yhteistä vihollista vastaan, valtiota vastaan. Ja on sellaisia, jotka vain odottavat ja miettivät, että pitäisikö heidän olla nyt hallituksen kanssa yhtä mieltä vai ei. On sellaisia jotka tulevat pakolaisleireiltä ja jotka ovat sosiaalisesti eriytyneet omasta etupiiristään, joten suurta pirstaloitumista on nähtävissä. No sitten tämä sovinto, jota kutsun siis sovitteluksi, sovinnoksi. Mielestäni kaiken pitäisi perustua parin periaatteeseen. Ensinnäkin siihen, että perustuslakia kunnioitetaan. Se on erittäin konkreettinen referenssi. No miksi? Koska perustuslaissa meillä on paljon sellaisia jakolinjoja, joita ei saa ylittää. Ensinnäkin kyse on tasavallasta, perustuslaista, Eli emme puhu mistään islamilaisesta emiraatista. Perustuslaissa puhutaan naisten ja miesten välistä tasa-arvosta, enkä, emmekä voi tästä syystä hyväksyä, että tätä linjaa, että sen yli mentäisiin ja että perustuslaki asettaa myöskin rajat liittyen ihmisoikeuskysymyksiin. Tätäkään emme saa unohtaa. Jos tämä prosessi poliittinen prosessi, joka perustuu perustuslakiin, on avoin niille, jotka ylittävät nämä rajat, niin se on otettava huomioon. Tämä inkluusio mukaanotto tarkoittaa myöskin sitä, että täytyy varmistaa sitten, että kaikki ne, jotka pitävät sovittelumenettelyä ainoastaan yhteen tarpeeseen perustavana menettelynä, heidänkin pitäisi olla mukana. Heillä pitäisi olla sanansa sanottavana. Ja uskon, että näiltä, tältä pohjalta on selvää, että prosessi voisi toimia edellyttäen, että se on afganistalainen prosessi, jota kansainvälinen yhteistyö tukee. Ja edellyttäen samanaikaisesti, että prosessi myöskin hyväksytään muiden paikallistoimijoiden taholta. No mitä Eurooppa voi tehdä? Uskon, että Eurooppa tekee paljon ja Eurooppa voi tehdä vielä enemmän. Ensinnäkin, kun ajatellaan rahoitusta, Eurooppa on tarjonnut Afganistanille vuodesta 2002 tähän päivään asti noin enemmän kuin 8 miljardia euroa. Puhutaan nyt sellaista tuosta, joka ei liity asevoimiin. Eurooppa toimii alueilla, jotka ovat avainalueita, kun ajatellaan maataloutta, hallintoa, terveyttä. Me olemme lähettäneet sinne mission e- EUPOL, tästä jo kerroin, eräs kolleganne, aikaisempi kolleganne, on tarkkailu, ollut tarkkailukomitean puheenjohtajana, joka on ollut aivan tärkeä ryhmä, koska se on valmistellut tätä tukea ja puhun nyt tässä tällaisesta suhteiden syklistä. Puheenjohtaja muistutti, että ensi vuonna – on parlamenttivaalit ja ensimmäistä kertaa maassa valitaan myöskin paikallishallintoa. Ja tämä on todella avainkysymys, koska koska he ovat niin kuin, ikään kuin ensimmäinen instituutio, kontakti ihmisille paikallistasolla. Parlamentaarikot ja presidentti ovat Kabulissa, joten nämä paikallis neuvostot, edustajat toimivat siis paikallisella tasolla. Ne ovat ensimmäinen vaihe Afgani-instituutioissa. Emme saa unohtaa, että kaikki tärkeimmät konferenssit liittyen Afganistaniin liittyen tapahtuivat Euroopassa. Ne pidettiin Euroopassa, Bonnissa, Lontoossa, Haagissa, Pariisissa, Tämä on erittäin tärkeää, merkityksellistä ja samanaikaisesti myöskin afganistalaiset ovat ottaneet sen hyvin vastaan. Mutta mitä Eurooppa on? Afganistalaiset usein kysyvät minulta tätä ja vastaan, että Eurooppa on yhteinen järjestelmä, jolla on yhteiset arvot, jaetut arvot. Ja näihin arvoihin kuuluvat ihmisoikeudet, luotettavuus, avoimuus, ja niin poispäin. Nämä ovat juuri niitä asioita, joita Afganin valtio tarvitsee. Mutta haluaisin mennä vielä pidemmälle toteamalla, että eurooppalainen rakennelma perustui kahteen konseptiin, idealismiin ja realismiin. Se perustui siihen, että yhteisistä intresseistä pidettäisiin kiinni kuin siitä, että meillä olisi yhteiset erimielisyydet. Jos nyt tämä tulkitaan paikallisilla tasolla maassa, jossa epäluottamus on fakta, jossa sen sijaan voisi myöskin taloudellisesti olla paljon mahdollisuuksia, kuten Euroopassa tapahtui, koska hiili- ja teräsyhteisö asia perustui energiaan. Sitten meillä on mahdollisuus tarjota enemmän mutta ainakin meillä on mahdollisuus tarjota kokemuksia. Mutta mitä parlamentit ja varsinkin te voitte tehdä? Minä uskon, että tämä on kysymys teille. Tämä on avainkysymys. Painotan, että uskon parlamentaarisen diplomatian. Se on avaintekijä myöskin Afganistanin kaltaisissa tilanteissa, jossa instituutiot ovat uusia, jossa parlamentit tai parlamentti sillä voi olla suurempi, parempi rooli. Ja missä mielestäni ne, joilla on parhaat resurssit tai energiaat Afganistanissa, heitä voitaisiin rohkaista teidän puoleltanne. Joten vetoomukseni teidän suuntanne on se, että pyritte tekemään yhteistyötä Afganistanin parlamentin kanssa. Tämä olisi hyvin rohkaisevaa ja mielestäni meidän pitäisi myöskin työstää tätä ja pysyä sitoutuneina, koska loppujen lopuksi Afganistan on hyvin nuori maa. 60 prosenttia väestöstä on alle 30-vuotiaita. Jos äh, väestörakenneindikaattorit jatkuvat sellaisina kuin tänä päivänä 15 vuoden kuluttua – noin 70 prosenttia väestöstä on nuorempia kuin 20. Joten meidän täytyy pysyä sitoutuneena, jotta voimme välttää sen, että menetämme sukupolven. Haluaisin sanoa muutaman sanan Pakistanista. Muutaman sanan vain, koska eh, niin, voisin tehdä sen vastaamalla kysymyksiin. Selvä. Ringrazio l'ambasciatore Sequi per questo. Kiitoksia ja se teidän hyvin laajasta ja kattavasta puheenvuorosta. Niin minä eh, tein kysymyksiä, kerroin mahdollisista aiheista. Hän antoi eh, vastauksia, jotka voi nyt herättää teidän keskustelunne. Muutama eh, lyhyt huomio. Ensimmäinen on ihan henkilökohtainen. Suurlähettiläs oli niin ystävällinen, että hän muistutti eräästä varsin viimeaikaisesta tapahtumasta, jossa me tapasimme Kabulissa. Hän oli Italian suurlähettiläs ja minä olin Milanon pormestari ja me johdimme töitä sillan uudelleenrakentamisessa, mutta miksi? Ei siksi, että meistä olisi yhtäkkiä tullut rakennusmiehiä, vaan koska minä tulin Milanosta ja Milano oli antanut tämän lahjan Kabulin kaupungille 49 bussia ja 10, 10 puristinta, jolla me loimme Kabulin julkisen liikenteen ja, ja jätehuollon, joten muistin, että ehkäpä tällä yhteistyöllämme sillan rakentamisessa on vielä tänäkin päivänä merkitystä. Pyytäisin, että olisitte niin kohteliaita ja pitäytyisitte kahden minuutin puheajassa, koska suurlähettiläs voi olla täällä vain lyhyen aikaa ja koska tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe, minulla on erittäin pitkä puhujalista, joten pyytäisin, että kunnioitatte tätä puheaikaa. Ensimmäinen joka on pitänyt puheenvuoroa, on kollega Berman. Hän on Euroopan parlamentin Afganistanin valtuuskunnan puheenjohtaja. Eli presidentti. Um, ehm, maar ik zal in het Nederlands spreken, want dat is mijn... Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, ik, ik luister naar Ettore Sequi. Ik ben... Minä kiinnitin huomiota siihen, mitä Ettore Sekvi eh, totesi. Hänen rohkeutensa teki minuun suuren vaikutuksen, hänen analyysikykynsä, hänen selkeytensä liittyen varovaisuuteen. Minulla on konkreettisesti kolme kysymystä hänelle. Te puhuitte turvallisuudesta, EUPOLista sekä Euroopan unionin roolista pyrkimyksissä poliisivoimien kouluttamiseksi ja parantamiseksi Afganistanissa sisäisen turvallisuuden lisäämiseksi. Minulle eh, tämä ei riipu ainoastaan eh, rahamääristä, vaan mitä afgaanipoliisin eh, tulee osata ja tietää tällainen sotilastyyppinen poliisivoima, aivan kuten Yhdysvallat on viitannut. Tämä on minun mielestäni liian kevyt aseistettu, vai onko kyse Amsterdamin korttelipoliisi tyyppisestä poliisivoimista, jolla on kykyä ajatella, tuleeko lainkohtaa nyt käytännössä soveltaa vai ei. Tämä eurooppalainen näkemys ja arviointi on mielestäni paljon parempi, koska se takaa kunnioituksen afgaanikansalaisia kohtaan. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on epäonnistuttu juuri siksi, että eh, ei ole, että on hukattu se luottamus, joka on ollut olemassa eh, tällaisen liiallisen voimankäytön myötä. Mitä tarkoittaa afganisoiminen, jos me haluamme, että meidän joukkomme tulevat eh, perääntymään ja asettamaan etusijalle uudelleenjärjestelyt ja kehityskysymykset, niin tämähän tarkoittaa sitä, että talibanit myöskin tulevat osallistumaan maan hallintoon. Jätän tähän, minulle ei ole enempää aikaa. Kaksi kysymystä. Niin puhuitte jo 30 sekuntia liian pitkään. Kollega Keilam seuraavaksi. Grazie, presidente. Uh, Mr. Ambassador, I'd like to thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä suurlähettiläs, haluaisin uh, kiittää teitä hyvin um, kokeneesta puheenvuorosta. Te sanoitte, että ilman uh, toivon tarjoamista ei voida voittaa sydämiä ja mieliä puolelleen. Ja tämä varmaan koskee myös meitä maita, jotka ovat mukana Afganistanissa. Meillä on 25 EUn jäsenvaltiota, joilla on joukkoja Afganistanissa. E, laajin mahdollinen konsensus ja poliittinen pohja. Joten panokset ovat poliittisesti ja moraalisesti hyvin korkeat, mutta toivo murenee myös Euroopassa. Haluaisin kysyä teiltä teidän vaikutelmistanne mahdollisista vaihtoehdoista tämänhetkiselle presidentille. Vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltain hallinto on tehnyt päätöksensä ja päättänyt, että herra Karzai on voittanut kaikista ongelmista huolimatta. Mutta kestämä demokratia perustuu uskottaviin vaihtoehtoihin, joten onko herra Kartsaille mitään vaihtoehtoja, esimerkiksi herra Abdullah tai joku muu? Noin 20 vuotta sitten lännessä ihmiset sanoivat, että meidän on tuettava Gorbachevia, koska hänelle ei ole vaihtoehtoa. Sitten tuli Jeltsin ja jälleen kerran sanottiin, että meidän on tuettava Jeltsiä, ja, koska vaihtoehtoja ei ole. Tänä päivässä Le Figarossa entinen Pakistanin tiedustelupalvelun päällikkö sanoo, että mulla Omar ja herra Karzai tulevat samasta kaupungista – ja samasta heimosta. Joten ei ole mitenkään mahdotonta, että he olisivat läheisiä. Ja toinen kysymys. Me olemme antaneet äh, rahaa pakolaisten palaamiselle. Onko tällainen prosessi käynnistymässä? Kiitoksia. Paro. Kiitoksia edustaja Kelam ja seuraavaksi edustaja Arlakki. Kaksi minuuttia. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa Sekui, me varmasti voimme hyväksyä teidän vetoomuksenne, että vahvistetaan EUn missiota Afganistanissa. Ja arvostin hyvin paljon teidän myönteistä he, ää, ajattelutapaanne asioista, joita pitää tehdä, ja myöskin suoruuttanne ää, liittyen ongelmiin, joita on yhdessä maailman vaikeimmista kolkista. Muutamia kysymyksiä haluaisin esittää ja pyytäisin, että vastaisitte, jos mahdollista. Teidän ei ehkä tarvitse sanoa sataprosenttisesti, mitä ajattelette, mutta antakaa kuitenkin ymmärtää, mitä äh, ajattelette. Nämä ovat hiukan hankalia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys liittyy kumppanuuteen. Kumppanuus, ja tiedätte, se on äh, suuri ongelma Afganistanissa. Minkä tyyppisen hallituksen kanssa minkä tyyppisten henkilöiden kanssa. Heidän osallistumensa ei vain hallintoon, vaan myös parlamenttiin ja alue- ja paikallishallintoon. Millaisia mahdollisuuksia meillä on päästä johonkin lopputulokseen? Minä uskon, että vaihtoehtoja on koska se vähäinen politiikka, mitä olen harjoittanut, on osoittanut minulle, että vaihtoehtoja politiikassa on aina. Joten on kyllä ajatuksia siitä, mitä voidaan tehdä ilman kartsaita ja uuden tyyppisellä koalitiolla. Toinen kysymys. huume-kysymys, josta ette puhuneet. Satojen tuhoaminen ja vaihtoehdot oppiumin kasvatukselle. Mitä suunnitelmia EU:ssa on ja Yhdysvalloissa? Kiitoksia. Kiitoksia herra äh, Arlakki. Hiukan saimme kiinni tätä äh, aikaa, äh, tästä aikataulua ja sitten seuraava puhuja. Edustaja Hautala. Sorry, I was listening to the Finnish interpretation, but they didn't mention my name. So, um, Uh, welcome to the European Parliament. Kiitoksia. Kuuntelin Suomen tulkkausta, mutta eh, pyydän anteeksi. Kiitän eh, tästä suuresta tehtävästä, ähm, jota teette meidän puolestanne. Ja täällä meillä oli ihmisoikeuksien alivaliokunnassa puhujia Afganistanissa, jotka olivat erittäin mielenkiintoisia. Meillä oli siellä esimerkiksi Rachel Reed Kabulista, Human Rights Watchista, ja hän sanoi, että hän oli erittäin huolissaan ihmisoikeuksien Talibanin kanssa käyttävästä vuoropuhelusta ja sen vaikutuksesta ihmisoikeuksiin. Haluaisin tietää, mitä ajattelette tästä. Ja kuulimme myös afganilaista verkostosta, joka on täällä Euroopassa, että he olivat hiukan epäileväisinä sen suhteen, onko vaalipetoskomission mandaatti riittävän vahva, jotta voisivat ähm, selvitä hallitusten viranomaisten painostuksesta ja manipulaatiosta. Ja lisäksi haluaisin kysyä, mitä vaihtoehtoja ähm, meillä on ihmisoikeuksien tilanteen parantamiseksi. EU-poliisi missio, voisiko se keskittyä enemmän ihmisoikeuskoulutukseen, naisten oikeuksien koulutukseen, jotta voitaisiin levittää niitä, tieto, niitä arvoja, joita te kaikki haluatte levitettävän Afganistanissa. Kollega. Kiitoksia edustaja Hautala ja sitten kollega Lösing, kaksi minuuttia. Ja ich möchte mich erstmal bedanken für... Niin, minäkin haluan ensin kiittää tästä hyvin kattavasta esityksestä. Minulle tuli tässä muutama kysymys mieleen ja haluaisin nyt tässä sanoa, että olen samaa mieltä kuin Afganistan valtuuskunnan puheenjohtaja. Kyse on Afgani poliisin tulevaisuudesta. Me olemme käsitelleet tätä jo sedessä ja sielläkin totesin jo, että hyvin monet kouluttajat EU-polin taholta kuuluvat Ranskan gendarmeriin tai Italian, siis Italian Guardian Civilin. Nämä ovat puolisotilaallisia poliisivoimia ja kysyisinkin nyt, että onko tämä nyt sitten jokin malli afgaanipoliiseille ja koska tämä nyt ei ole mikään askel kohti demokraattista kehitystä tai tällaista, tällaista siviilipoliisi välineistöä kohti. Se ei liity mitenkään poliisiin meidän mielestämme, eikä minun mielestäni myöskään eurooppalaisiin arvoihin. Ja sitten kollega puhui myöskin tästä sodan afganisoinnista. Olen erittäin huolissani maan kehitystä ajatellen, jos nyt tarkastelen sitä, että millainen hallitus, millainen valtio Afganistan on. Kyse on hallituksesta, joka tekee paljon työtä sotarikollisten kanssa, se ei, ei saa tukea kansalaisilta. Ja tuon hallituksen on tarkoitus sitten hyvin vahvan sotilaallisen ja kalliin toiminnan avulla, joka siis tulee maksamaan enemmän kuin Afganistanin budjetti niin haluaisin esittää kysymyksen, että miten sitten voi olla mahdollista, että niin kuin te, herra suurlähettiläs, totesitte, että mistä nämä rahat saadaan, millainen vaikutus meillä nyt on tähän eurooppalaiseen EUPOL-missioon? Miten me voimme siihen vaikuttaa? Kiitoksia edustaja Löysing ja seuraavaksi edustaja Preida kaksi minuuttia. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc domnule ambasador pentru expunerea făcută. Ehm, Uh, Kiitoksia suurlähettiläs esityksestänne. Haluaisin esittää teille kolme kysymystä. Te mainitsitte myönteiset tekijät, jotka liittyvät Euroopan puuttumiseen Afganistanin tilanteeseen. Haluaisin tietää, mikä on mielipiteenne siitä, mikä on myönteisin edistysaskel, joka siellä on saatu aikaan. Te puhuitte massiivisesta eurooppalaisesta läsnäolosta maassa. Mikä on parasta, mitä on saatu aikaan? Toinen kysymys liittyy Naton ja Europolin välisiin suhteisiin. Miten tämä yhteistyö käytännössä sujuu? Onko jotain haurasta tekijää näissä EUPOLin ja Europolin ja NATO-välisissä suhteissa. Sitten oletteko te havainnut, tiedän, että siis presidentti Karsai puhuu sovinnosta, mutta oletteko te voineet nähdä tästä jotain? Onko tämä pelkkä sävy vai onko tämä selkeä ero? Kiitoksia edustaja Preda ja ensimmäisen kyselykierroksen päättää edustaja Obiols kaksi minuuttia. Haluaisin, tämä oli hyvin vaikea tehtävä teillä ja hyvää yhteistyö, kommunikaatio Brysseliin päin oli yksi näistä toimeksiannoista ja te vahvistitte tämän tavoitteen toteutumisen. Myöskin tämä eurooppalaisten heimojen yhtenäisyys ja juuri tänään on kahdeksas kahdeksas vuotispäivä Afganistanin operaation aloituksesta ja käymme keskustelua siitä, millä tavoin me voisimme tätä kohesiota lisätä. Meillä voi olla toki erilaisia näkemyksiä, mutta varmasti siitä olemme samaa mieltä, että kansainvälinen läsnäolo Afganissa, Afganistanissa tulee kestämään vielä kauan. Ja näiden ö, vuosien aikana meidän tulee selkeästi määritellä prioriteetit ja se, miten me ö, määrittelemme nämä prioriteetit ja miten me niistä kerromme. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että täytyy tyydyttää sydämet, mielet ja vatsat. Mutta äh, sydämiä ja mieliä voidaan vangita, mutta vatsoja ei. Meidän täytyy äh, asettaa prioriteetiksi se, että me todellakin vetoamme mieleen ja sydämiin. Tämä vastuullisuus on hyvin määritelty entisen Norjan pääministerin toimesta Gro Harlem Brundtland, kun hän totesi, että afganilaisten elämän olojen parantaminen on tärkeintä. Norja on hyvin korkealla listalla, mitä tulee elämän laadun vertailuun, ja Afganistan on hyvin alhaisessa paikassa tällä listalla peruskysymys, joka kaikissa Afganistaniin liittyvissä kyselyissä tulee esiin, on ruoka ja terveys. Ehkä te voisitte kertoa meille, mikä on eurooppalainen prioriteetti, mitä tulee, kun halutaan äh, parantaa maan katastrofaalista terveystilannetta. Grazie, onorevole Obiols. Kiitoksia, edustaja Obiols. Annamme nyt suurlähettiläs Sekuille mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun erittäin lyhyesti. poliisista ja turvallisuudesta. Afganistassa käytetään eräänlaista sanalaskua. Puhutaan ö, hiljaisesta tsunamista. Tämä tarkoittaa, että joka päivä neljä tai viisi tai kuusi poliisia kapinalliset tappavat. Miksi puhutaan hiljaisesta tsunamista, koska kukaan ei puhu tästä, tai melkein. Koska jos teillä on mahdollisuus lukea Guardiania muutama päivä sitten, niin siellä oli linkki minun raporttiin, jossa sanottiin juuri tätä. Joten Minä aion hyödyntää tämän vastauksen käsitelläkseni toista kysymystä, joka meni samaan suuntaan. Minä uskon, että me tarvitsemme tämänhetkisessä Afganistanissa kumpaakin. Tarvitsemme mahdollisuutta pitää käsissämme joitakin alueita poliisin kautta samalla kuin tiettyjä alueita tyhjennetään, jotta pystymme rakentamaan. Koska se, mikä on afganistanilaisille erittäin äm, järkyttävää, on se, että kun joku alue tyhjennetään, niin kukaan ei pysty äm, pitämään sitä. Ja silloin talibanit palaavat sinne, ja tämä on psykologisesti hyvin järkyttävää. Se, mitä me tarvitsemme, on eräänlaiset poliisivoimat, jotka olisivat ensinnäkin sellaisia, että ne tekisivät tehokasta yhteistyötä oikeuslaitoksen kanssa, koska ei voida tuomita ketään, jos poliisi ei pidätä ketään. Ja tämä on avainkysymys, koska se, mitä meidän täytyy luoda, on luottamus siihen, kuka edustaa turvallisuutta esimerkiksi kaupungissa. Ja se, mitä Eupol tekee, olen eh, pahoillani, että en maininnut tätä, se oli minun virheeni, se käsittelee erästä ongelmaa, joka on korruptiopoliisissa. Uusi ministeri, no ei niin uusi, mutta uusi sisäministeri ja käytän tässä nyt hänen sanojaan, jos me eh, pystymme käsittelemään korruptiota poliisiossa, niin sitten olemme tehneet ison askeleen eteenpäin koko korruption torjunnassa maassa. Ja EUPOL tekee työtä juuri tätä edistääkseen. Afganistan satanisaatio sitten, se on avainkysymys. Se tarkoittaa minun mielestäni kahta asiaa. Ensinnäkin, että tietyt toimet annetaan afganistanilaisten hoidettavaksi, ensinnäkin turvallisuus, ja toiseksi yhden konseptin täytäntöönpano, ja tästä tässä on kyse vastavuoroisesta vastuusta ja tämä onnistuu ainoastaan, jos prosessi todellakin afganisoidaan. Tämä on konsepti, joka otettiin esille Den Haagissa konferenssissa ja ajatuksena oli, että e, ulkomaisia rahoja kanavoitaisiin Afganistanin budjettiin. Tämä on afganisointia mutta se vaatii sen, että hallitus hyödyntää nämä määrärahat hyvin. Joten voisin kuvitella, että jos työskentelemme näiden tähän suuntaan, niin sitten askel eteenpäin tulee tapahtumaan. Me puhumme täällä hyvin paljon ulospääsystrategiasta, No, afganisointi itsessään on strategia, mutta minä kutsun sitä mieluummin siirtymäajan strategiaksi. Kyse on siirtymästä vaiheeseen, jossa meidän täytyy olla sitoutuneita pitkän aikaa, mutta jotkut peruskysymykset, joita tarvitaan valtion toimivuuden takaamiseksi turvallisuus mukaan luettuna ovat afganilaisten käsissä. Mahdollinen vaihtoehto Karsaille sitten. No, suoraan sanottuna aivan alusta asti vaaliprosessissa minulta kysyttiin juuri tämä kysymys. Ja minun vastaukseni oli aina sama. Päivän päätteeksi afganistanilaisten on päätettävä. Heillä on mahdollisuus tehdä se ja heidän täytyisi, jotta heidän johtajansa olisi uskottava heidän omissa silmissään, heidän täytyy päättää itse. Joten paras vaihtoehto on se vaihtoehto, josta afganistanilaiset ovat itse päättäneet. Pakolaisista sitten. Niin, ja haluaisin tehdä pienen tarkonneksen. Karzai ja mulla Omar eivät kuulu samaan heimoon, koska Karzai ää, äh, teknisesti ottaen on Durrani, äh, Haara, Haarasta ja mulla Omar on Kilsai Haarasta. Äh, kummatkin tulevat Kandaharista. Ja ne ovat äm, Otaki-heimon alahaaraa No, pakolaiset siis. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Minä uskon, että tästä on tullut eh, hyvin kiireellinen kysymys. Ja haluaisin sanoa, että Euroopan maat ovat hyvin suurpiirteisiä tämän asian suhteen, koska tämä on prioriteetti. Afganistan, niistä on puuttunut sen tärkeimmät edustajat ja vaaleissa 900 000 miljoona ihmistä eivät voineet äänestää, koska he eivät olleet maassa. Joten olen erittäin iloinen tästä kysymyksestä, koska käsittelette erittäin tärkeää kysymystä tulevaisuuden kannalta. Olen erittäin kiitollinen näistä kysymyksistä ja toisin kuin mitä sanotaan. Eivät kaikki suurlähettiläät ole hyviä henkilöitä, jotka lähetetty ulkomaille valehtelemaan eh, maansa puolesta. Minun <laughs> minun takanani on 27 maata, että minun täytyisi aina eh, kertoa valheita. Eh, no, vitsit sikseen. Halusin sanoa seuraavaa. Tämä konsepti, jonka te otitte esiin, on se, jonka puolesta tänään taistelemme se, joka määriteltiin päivävaalien jälkeen. Kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni ihan selvästi on ottanut esiin konseptin, joka minun mielestäni otetaan huomioon, jonka kaikki poliitikot Afganistanissa ottavat huomioon. Nimittäin se, että uusi hallitus on hallitus, joka katsoo tulevaisuuteen ja paljon vähemmän menneisyyteen tämän sloganin tästä sloganista huolimatta on sanottava, että se hallitus, joka meillä on tänä päivänä ja viimeisen neljän viiden vuoden hallitus myös olivat sellaisia, joissa oli kuitenkin päteviä ministereitä, erittäin ammattitaitoisia ministereitä. Joten se, mitä odotamme, mitä tapahtuu vaalien jälkeen, on se, että ne ministerit, jotka olivat erittäin päteviä ja ammattitaitoisia, tulevat olemaan osa uuttakin poliittista järjestelmää vaalien jälkeen, ja heidän määränsä tulee kasvamaan. Olen varsin optimistinen tämän asian suhteen. Sitten huumekaupasta. En puhunut siitä ihan syystä, koska oletin, että minulle esitetään kysymys tästä. Asia on nähtävä koko laajuudessaan. Kun katsotaan taloudellisia tietoja, niin tämä ei ole ainoastaan kysymys, joka liittyy vaihtoehtoisiin kasvilajeihin, vaihtoehtoisiin viljelytuotteisiin, niille on taattava ensinnäkin markkinat, mutta askelia eteenpäin on tapahtunut. Voisin mainita tässä myös oliviöljyn tuotannon. Olemme kyllä hyvin luottavaisia sen suhteen, että uusi hallitus sitoutuu tähän asiaan ja haluaa iskeä myös ketjun muihin lenkkeihin, koska ongelma on se, että meillä on kaksi ilmiötä, jotka ovat laajentumassa. Toinen on rikollisuus, joka on siis tuotteen yläpuolella, joka on hyvin äm, aggressiivista ja rajat ylittävää. toinen kysymys Tällä hetkellä Afganistan pystyy tuottamaan heroinia. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että se voi tuoda maahan kemiallisia aineita, mutta jos se pystyy sitä tekemään, niin sitten meidän on puututtava tähän asiaan. Mm. Tehdä yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka saattavat olla kauttakulkumaita ja katsoa, ketkä ovat näiden aineiden lähteitä, koska myös fyysisesti tällaisten aineiden maahantuonti on varsin näkyvää. Ja se tarkoittaa, että nämä pääsevät läpi rajatarkastuksista ja niin poispäin, että rajatarkastukset eivät toimi. Tästä asiasta ollaan yhä enemmän tietoisia ja asiaa jotain käsitellä paljon järjestäytyneemmin pieni viittaus kysymykseen, joka liittyy ähm, kasvien tuhoamiseen. Äh, ollaan siirretty vaiheesta, jolloin äh, haluttiin tuhota kaikki siihen, että ei enää tuhota. Ähm, nyt ollaan päästy sellaiseen vaiheeseen, että ähm, opiumkasvien tuhoaminen on kohdistettua. Sitten poliisivoimista olen varmaan antanut arvioni. Haluaisin sanoa, että tämä sirpaloituminen, joka liittyy poliisivoimiin, on vain näin näistä. Meillä on EPCP, elin, joka Afganistanissa kerää kaikki ne, jotka äh, ovat mukana koulutuksessa amerikkalaisista kahdenvälisiin kumppanuusmaihin Eupoliin asti. Ja minä pidän tätä suurena menestyksenä, nimittäin että Eupol tai itse asiassa Eupolin eh, johtaja on tämän EPCBn elimen puheenjohtajana. Tässä on kyse tämän elimen strategisesta osasta ja haluaisin myös mainita sen, että meillä on erittäin hyvät suhteet kaikkien toimijoiden välillä ja vaikka, vaikka lähestymistapa onkin erilainen, joten me menestyksekkäästi kyllä olemme puuttuneet tähän koordinointiongelmaan eri lähestymistapien välillä. Enemmänkin voidaan tehdä, mutta olemme mielestämme oikealla tiellä. Ja sitten tämä suurin edistys, jota Afganistanissa on tapahtunut. No, jokin, joka on todellinen menestystarina, on se, mitä mitä Euroopan unioni tekee turvalli- eh, terveyden saralla. Tänä päivänä 80 prosenttia afganistanilaista voi saada terveydenhuoltopalveluja. Jos otamme huomioon, että vain kolme vuotta sitten tämä prosenttiluku oli ehkä noin 30 prosenttia, niin tämä on todellinen edistysaskel mutta myös edistys. Tämä on tapahtunut valtion tarjoaminen peruspalvelujen suhteen. 21. syyskuuta, vain muutama viikko sitten siis, meillä oli kampanja, rokotuskampanja myös sellaisissa maan kolkissa, joissa kapinalliset ovat erittäin vahvoja. Tämä on jo toinen vuosi peräkkäin. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että peruspalvelujen tarjoamisen tärkeys, esimerkiksi rokotusten tarjoaminen suurille ihmisryhmille, erityisesti eh, herkimmille ihmisryhmille, esimerkiksi lapsille, on eh, asia, jota pidetään niin hyvänä, että jopa kapinalliset ovat tehneet yhteistyötä. Ja tässä kyse oli ähm, poliorokotuksista. Suurimmat menestysaskeleet ovat sellaisia, jotka eivät ole vielä näkyvissä. Ja minä tarkoitan sitä, mitä yritämme tehdä hallinnon saralla, erityisesti paikallishallinnossa. NATO ja EUPOL. Meillä on hyvää yhteistyötä, sanoisin. Ja tämä johtuu siitä, että paikallistasolla ymmärretään, että joko me roikumme yhdessä hirressä tai erikseen, joten NATO antaa mm, tiloja EUPOLille ja meillä on ohjelma, joka aloitettiin vuosi sitten. Sen aloitti Euroopan komissio jonka avulla ohjelmia voidaan rahoittaa ohjelmia 80 prosentilla. Tässä ei ole kyse NATO-yhteistyöstä, mutta käytännössä tämä on yhteistyötä, joka osoittaa, että me yritämme vähentää tätä kansainvälisen paikalla olon sirpaloitumista Afganistanissa. Te puhuitte siitä, jos oikein ymmärsin, te puhuitte eurooppalaisista heimoista. Minä halusin kertoa teille tarinan. Ensimmäinen kerta, kun tapasin Karsain, hän kysyi minulta, mikä on tarkkaan ottaen teidän tehtävänne. Minä en ymmärrä. No, minä yritin selittää hänelle parhaalla mahdollisella tavalla, mikä minun työni on. Minä sanoin, että herra presidentti Eurooppa on tavallaan kuin Afganistan. Se on erilaisia heimoja välillä. Meillä on virka, jossa teemme tärkeitä päätöksiä. Suurimmaksi osa, suurimman osan ajasta teemme sen Brysselissä. Ja minun tehtäväni, tämä Afganistanin tulee, on yhdessä, pitää yhdessä näitä heimoja. Sitä sanoin, että tämä on niin kuin minun työni. Kyllä minä nyt ymmärrän. Kiitoksia. Suurlähettiläs ja seuraava kierros valitettavasti ja pyydän anteeksi kollegoita, mutta en voi välttää tätä se, mä voin antaa vain yhden minuutin puheenajan, koska äh, suurlähettiläs kuin on lähdettävä viimeistään kello 16.30 ja hän on kuitenkin vastattavakin vielä, joten pyytäisin, että teette vain yhden kysymyksen ilman mitään alkupuheenvuoroja, että kaikki kahdeksan voisivat esittää kysymyksensä. Yksi minuutti, edustaja Kasulidis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On selvää, että Naton voimat – ja Euroopan täytyy pysyä Afganistanissa, kunnes tulee sellainen aika, että voimme olla varmoja siitä, että kansainvälinen terrorismi ei voi siellä olla suojossa. Uusi politiikka altistaa joukot ja meillä on enemmän kuolemantapauksia. Ja Yhdysvallat pyytävät lisää joukkoja Afganistanin, Afganistanin Hallitusta pitäisi tukea ja te sanoitte, että sen pitäisi olla uskottava, toimiva, sen pitäisi osoittaa vastuuta, sitoutu, sitoumusta ja vastuuta. Ikävä kyllä tällainen hallitus, joka on toiminut näinkin petollisesti, miten se voi olla uskottava, vastuullinen hallitus? Ja jos nyt tällainen toinen kierros pidetään, voiko tämä toinen ehdokas olla. Hyvä vaihtoehto. Minuutto, Kiitoksia edustaja Kasulidis. Edustaja Thaler, yksi minuutti. Eh, grazie, presidente. Rad bi postavo eno vprašanje na bolj strateški ravni. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää strategisen kysymyksen. Haluaisin tietää, arvoisa suurlähettiläs, mikä on mielipiteenne hyvin yksinkertaisesta asiasta? Mitä mieltä te olette meidän sotilaallisesta läsnäolostamme Afganistanissa? Oletteko te sitä mieltä, että se on kuin heittäisi bensiiniä talibanien kapinaliekkeihin? Eikö olisi aika miettiä, älykkäämpää vetäytymistä Afganistanista, mitä tulee meidän joukkoihimme. Tämän pohjalta, jota te kerroitte, niin tilanne muutama vuosi sitten oli parempi ja se heikkenee ajan myötä turvallisuuden eh, osalta. Te viittasitte tähän väsymykseen. Miksi olette se, sitä mieltä, että kiinni pitäminen tästä samasta strategiasta voisi parantaa tilannetta. Eikö olisi aika löytää vaihtoehto tämänhetkiselle strategialle, jotta voitaisiin antaa afganilaisten hallinnoida omaa maataan parhaalla mahdollisella tavalla, eikä antaa sitä illuusiota, että me voisimme tehdä sen. Thank you. Ystävän paljon yksi minuutti. I think... Kiitoksia puheenjohtaja ei ole varmaan niinkään tärkeää se, että olemmeko me sitä mieltä, että nämä olivat lailliset vaalit Afganistanissa, mutta kun ajatellaan niiden tulosta ja prosessia, se antaa Karsaille omassa maassaan riittävästi uskottavuutta. Onko näin? Kiitos. Grazie, edustaja Van Baalen. Edustaja Minuutti. Yksi minuutti. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt vaan puhua tästä vaaliraportista. Riippumattomasta ihmis- ihmisoikeuskomissiolta kuulimme, että näitä verrattiin siis 2004-2005 vaaleja tähän, että monilla naisilla on vaalioikeus, äänestysoikeus, mutta ovat olleet, eivät ole tyytyväisiä kehitykseen, eivät tästä syystä mene äänestämään. Kyse on varmastikin turvallisuudesta, mutta myöskin lupauksista, joita ei ole toteutettu. Olemme kuulleet sellaisista asioista, joissa kansainvälinen yhteisö ja EU ovat liian myöhään miettineet, miten naiset pääsevät turvallisesti äänestäminen ja miten tämä voitaisiin täytäntöön panna. Te varmasti olette kuullut tästä, miten paljon nyt sitten tässä halutaan turvata naisten tilanne päästä äänestäminen ja saada tietoa, kun parlamenttivaalit järjestetään ensi vuonna. Kiitos. La parola all'onorevole Omen Roy. Edustaja Omerlauten yksi minuutti. Sitä. Ähm, groot respect voor. Kiitos puheenjohtaja. Minä kunnioitan suuresti herra suurlähettiläs Sekuita. Ensi alkuun tiedämme kaikki, että Euroopan väestö haluaa yhä vähemmän että Eurooppa sitoutuisi yhä enemmän Afganistaniin. Emme siis halua sit lisää sitoumusta. Mitä voidaan tehdä? Kiitoksia, Omen Räyttänen. Edustaja Svoboda, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on vain yksi kysymys. Jotta te voisitte tehdä työnä niin kuin haluatte sen tehdä, tai me Euroopan unionissa teemme, sen teemme, kuinka kauan tarvitaan vahvaa sotilasläsnäoloa. Te puhutte punaisista viivoista, rajo- rajanvedosta, olen samaa mieltä teidän kanssanne, mutta kuinka kauan sotilaiden täytyy siellä niin vahvasti olla paikalla? Kaksi vuotta, viisi vuotta, olisi mukava tietää. Oda. Kiitoksia edustaja Svoboda. Edustaja Shakin. Thank you, Chair. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos suurlähettiläs. En todellakaan kadehdi näitä vaikeuksia, joita teillä on täällä ja Afganistanissa. Puhuitte epäluottamuksesta instituutioita kohtaan ja nyt sitten kysynkin näistä työntekijöistä ja joukoista, jotka ovat missiossa mukana ja jotka todellakin, joiden tarkoituksena on vapauttaa yhteiskunta afgani-ihmisille, mutta nyt sitten on väitteitä kumppanijärjestöiltä, joiden kanssa nämä henkilöt tekevät yhteistyötä, että nämä olisivat mukana ihmisoikeusrikkomuksissa. Haluaisin kuulla, että millaisia mekanismeja teillä on, että voitte varmistaa, että meidän eurooppalaiset ihmisemme eivät siellä auta Afgan, ainoastaan toimittamalla mandaattinsa ja että eivät ole mukana tällaisissa ihmisoikeusrikkomuksissa ja petoksissa. Kyllä. Kiitoksia edustaja Saake. Kollega Lunacek, yksi minuutti. Yes, thank you. Uh... Kiitoksia. Herra Seke, te puhuitte siitä, että äh, afganistalaisten pitäisi päättää, kuka heidän presidenttinsä on, mutta olemme kuulleet, että YK on, äh, missiossa on ollut äh, ristiriitaa, että sieltä on henkilön pitänyt lähteä, koska oli erimielisyyksiä siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja olen erittäin huolestunut siitä, että YK ja EU ovat unohtaneet ajatuksensa, periaatteensa ja sanovat, että jatkamme tehdä yhteistyötä Karsain kanssa huolimatta siitä, mitä on tapahtunut. Jos ähm, kyse on siitä, mitä afganistalaiset ajattelevat, että olisi mielenkiintoista äh, kuunnella sitä, eikä vain jatkaa yhteistyötä Afganistanin kanssa. Mitä mieltä olette näiden petossyytteiden suhteen? Ei ole hyvä tapa, että sanotaan vaan, että jatkamme työtä, emmekä välitä tästä. Kiitoksia edustaja Luna Check ja sitten varapuheenjohtaja Pasku. Annamme hänelle puolitoista minuuttia. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää teitä tästä esityksestä. Minun vaikutelmani on, että vaikka mitä pidempään me olemme siellä, sitä vaikeammaksi tilanne muuttuu. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi Talebanin tilannetta 2001-2002 ja verrataan sitä heidän tilanteeseensa nyt, niin näette, että Taleban on palannut takaisin ja he asettavat meidät vaikeampaan tilanteeseen kuin vuosia sitten. Joten tämä on ainoastaan yksi indikaattori. Kysymykseni on se, että kuinka paljon me olemme todella ottaneet huomioon afganistanilaiset perinteet siinä, että mitä haluamme täytäntöönpanna siellä, että voimme antaa heille valtion instituutiot, poliisivoimat, mitä tahansa, mitä modernilla valtiolla pitäisi olla, jotta voitaisiin estää, koska tämä on tavoitteemme, että Afganista tulee taas terroristien suojapaikka. Kiitos. Kiitoksia. Vaikka saitte 30 sekuntia lisää, niin piditte kuitenkin kiinni minuutin puheenjohtajasta. No niin, kiitoksia suurlähettiläs se, kun meillä on vielä aikaa vastata 15 minuutissa. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. No, mitä nyt tässä en aikaisemmin ehkä sanonut, mikä oli melko tärkeä ja mielenkiintoinen asia, on se, että miten me sovittelemme nämä asiat, kun ajatellaan ihmisoikeuksia ja varsinkin kun ajatellaan naisten oikeuksia. Haluaisin nyt kertoa tarinan, joka on hyvin merkityksellinen henkilö, joka kertoi minulle parhaalla mahdollisella selkeämmällä tavalla – Bamianin parlamentarko, joka siis kertoi nainen, jos sovinto tarkoittaa sitä, että, että ennen ole mukaan tässä aluehallituksessa, en enää voi olla ehdokas, että tyttäreni eivät voi enää mennä kouluun, niin unohtakaa asia. Jos näin on, ja jos voin jatkaa eh, aktiivista toimintaa, niin sitten voimme keskustella asiasta – Tämä on se punainen raja, josta puhuin. Jotta säästän aikaa, niin haluaisin puhua tästä petoskysymyksestä yleisellä tasolla. Ensinnäkin kyllä, me olemme havainneet suurta keskustelua liittyen tähän YK-mission Afganistanissa mandaatissa, niin todetaan selvästi, että muun muassa minun tulisi tukea unamia ja pyrin tähän parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on hyvin surullinen tarina. Ensinnäkin, koska minä olen ystävystynyt sekä Pede Gamredin ja Kajaidenin kanssa – ja tarkastelisin tätä ongelmaa eri tavalla. Selvästi me emme voi hyväksyä tällaisia epäsäännönmukaisuuksia, petoksia. Jos kysytte minulla, oliko epäsäännönmukaisuuksia, vastaukseni on selvä, kyllä. Jos kysytte minulta, mikä näiden suuruusluokka oli, niin vastaukseni on, että en tiedä. Ja odotan instituutioita, jotka ovat vastuussa tästä, ja varsinkin ECCltä vaalivalvonta, lautakunta, jossa on viisi jäsentä, tutkimaan näitä syytöksiä ja sitten voin tehdä siitä johtopäätöksen. Mitä en halua tehdä varmastikaan on se, että toteaisin, että tuin prosessia, joka jälleen kerran, kuten aluksi sanoin, perustuu ECC ja sillä, että jo etukäteen vesittäisin tuloksen, luotettavuuden, uskottavuuden, riippumatta siitä, että millainen tulos on. Tämä on erittäin tärkeää. Presidentin uskottavuus suoraan sanoen, afganistanilaiset saavat tämän sanoa. Ja kaikkein hienovaraisin tapa sanoa, se on äänestämällä – tietysti sen pitää olla luotettava, äänen pitää olla luotettava. Ja tätähän ECC tutkii. Naisten rooli. Haluaisin todeta, että naisten rooli politiikassa Afganistan on tärkeää afganistanilaiset naisparlamentaarikot Tämä on minun mielipiteeni. Olen siitä vastuussa. Ovat parempia kuin useimmat mieskollegoistaan. Oscar Wilde sanoisi, että tämä on minun mielipiteeni ja se jaetaan. Mutta on totta, että tulos, mitä nyt voimme sanoa näiden lukujen perusteella, on huono. Mutta hyvä uutinen on se, että naisedustajien lukumäärä, joita valittiin väliaikaiseen eh, paikallisneuvostoon, on korkeampi kuin edelliskerralla. Ja tämä on hyvä uutinen, varsinkin koska paikallistasolla on paljon paineita siihen suuntaan, joista olemme tietoisia. No, mitä nyt sitten voitaisiin tehdä, että voidaan parantaa naisten roolia seuraavissa parlamenttivaaleissa? Totesin jo aikaisemmin, että mielestäni tämä on kansainvälisen yhteisön vastuulla. Se on Afganistanin afganistanilaisten instituutioiden vastuulla, mutta se on myöskin muiden maiden parlamentaarikkojen vastuulla. Miksi nyt sitten vetosin teihin, jotta olisitte enemmän läsnä äh, Afganistanin parlamentissa jo ennen vaaleja? On juuri tämä, että voitaisiin vahvistaa äh, niitä naisia, jotka ovat sellaisessa tilanteessa. He ovat hyvin rohkeita, jotka voisivat antaa suuren panoksen maalleen sanoisin, että todellakin meidän ei tulisi hylätä maata ja meidän täytyy velvoittaa itsemme Afganistanin auttamiseksi pitkäksi aikaa. No mitä sitten tämä sotilainen läsnäolo? Tämä on eri asia. Kuinka pitkään? En tiedä. En ole kenraali. En ole siinä asemassa, että voisin tässä puhua tulevaisuudesta, mutta meidän täytyy vahvistaa ja nopeuttaa Afganistanin turvallisuuskysymystä, koska tämä on edellytys, edellytys, edellytys sille, että tätä ongelmaa voidaan käsitellä. Niin afganistanilaiset perinteet arvot ja niihin liittyvät kysymykset. Uskon, että vastaus menee Afganisaation suuntaan. Olin viisi vuotta Afganistanissa, mutta se mitä nyt havaitsin ja on se, että siellä ylpeys, afganistalainen ylpeys on kasvanut siihen liittyen, että he saavat itse enemmän osallistua maahansa liittyviin kysymyksiin ja hallintoon. Ei ainoastaan mitä tulee ulkomaalaisiin tai länsimaalaisiin. Haluaisin kertoa mielenkiintoisen tarinan. Minulla on ystävä, joka on East-Kunarin, äh, alueelta sotilasjohtaja, hyvin hankala provinssi. Ja toisinaan tämä henkilö tuli tapaamaan minua, koska hän auttoi minua vuonna 2005, kun käsittelen italialaisen naisen kidnappausta. Joten hyödynsin nämä vierailut kysyäkseni hänen mielipidettä. Ja viimeksi kun tapasin hänet, kysyin, että no mitä mieltä olet tästä sovittelukysymyksestä. Hän katsoi minua ja sanoi, että no meidän täytyy tehdä ero afgani, afganilaisten, ulkomaalaisten talibanien ja afganilaisten välillä, koska siellä on talibaneja, jotka tulevat muilta alueilta, eivät siis afganistanilaisia. Me olemme kyllästyneitä heihin, emme halua heitä tänne, joten tavallaan uskon, että tämä tuntemus on se, että afganistanilaiset tulevat tietoisemmaksi siitä, millaisia potentiaaleja, millaista potentiaalia heillä on. Ja on korkea aika, että he alkavat johtaa maataan. Niin. Ringraziamo l'ambasciatore Sekui. Kiitämme suurlähettiläs Sekuja. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen tapaaminen, kattava, syvällinen, vaikka eh, tarvittiinkin hiukan lyhyempiä puheaikaa. Kiidän eh, kollegoja ja kiitän, kiitän suuraittista siitä, että hän onnistui vastaamaan näin monenlaisiin ja kattaviin kysymyksiin. Toivon, että tänä päivänä alkaa hyvä yhteistyö valiokuntamme ja teidän välillä. Meillä tulee olemaan enemmän yhteyksiä, tulemme tapaamaan toisiamme ja tulemme syventämään näitä aiheita ja antamaan panoksemme koska tuolla vaikealla maailman alueella, että sinne saataisiin demokratia ja rauha ja taloudellinen hyvinvointi ja mahdollisuus elätä, elää vihdoinkin sivilisoituneessa maassa. Kiitoksia jälleen kerran. Istunto on keskeytetty ja istunto jatkuu. Saharov-palkintoehdokkaiden valinnalla. Meidän on annettava kehitysasian valiokunnan kollegoille mahdollisuus päästä tänne. Siis istunto jatkuu kello 17.15 suljetuin ovin.